Darf Sie bitten Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Hyvät naiset ja herrat, käykää paikoillenne. Jatkamme istuntoa. No niin, käykää nyt jo paikoillenne. meillä on toinen vaalikierros. Uusia ehdokkaita ei ole esitetty toiselle kierrokselle puhemiehen vaaleihin. Olen kuullut, että kaikki ensimmäisen kierroksen ehdokkaat pysyvät kisassa. Pyytäisin nyt, että jaetaan äänestysliput ja kirjekuoret. Les bulletins du vote. Sie kennen alle das Prozedere. Ich darf te tiedätte, miten tämä menee. Eli antakaa minulle sitten merkki, kun ääntenlaskijat ovat paikoillaan. Högmark nyt ei ole paikalla. Missä hän on? Högmark. Hopi, hopi. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Ovatko kaikki ääntenlaskijat paikoillaan? Kukaan ei kuuntele minua. No niin, äänestys alkaa.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 Ich möchte fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme Ovatko kaikki antaneet äänensä? Haluaako joku vielä äänestää? Ich wiederhole meine Frage. Haben Eli kysyn vielä, ovatko kaikki parlamentin jäsenet äänestäneet? Eli antakaa minulle sitten merkki, kun olette valmiit. Okei, okay, ich darf, äh, Herr Kollege möchte noch abstimmen. Niin kollega sieltä haluaa vielä äänestää. So, ich frage noch einmal, haben... Eli vielä kerran. Jos nyt voisitte vähän aikaa kuunnella, ovatko kaikki parlamentin jäsenet äänestäneet? No sitten jatkamme äänestystä. Eli kolmannen kerran, ovatko kaikki äänestäneet? Onko täällä paikalla joku, joka ei ole vielä äänestänyt? Siinä tapauksessa äänestyskierros on päättynyt. Ja pyytäisin, että ääntenlasket menevät kokoussalin R1.1, istunto keskeytyy ja kellot sitten soittavat, kun jatkamme istuntoa. Eli nyt keskeytämme istunnon.